puheenvuoro, mitä pyydätte? Mistä haluaisitte puhua? Yes. Siis oikeudellinen asia, joka tapahtui minun maassani. Haluaisin kuulla tästä, että minut vapautettiin syytteistä minua vastaan. Selittäisin vähän ja kiitäisin kollegoja tuesta. Tällä parlamentissa sain paljon tukea eri maista ja kollegoilta ja että Jula olkoon tukena siis minulle moni sanoo. Ja haluaisin kiittää joitakin kollegia herra Agny, joka on ollut minulle todella kalliona. Paul Natalia, Nigel Faragea, että ovat olleet yhteydessä. Ja ENF-kollegoja, te uskoitte minuun. En voi kaikille sanoa kiitos, mutta kolmelle Edward Farrow, erinomainen poliitikko, Marine, Marine Le Pen, vuoden Marine Le Pen, todella... Kiitoksia kovasti, kiitoksia tästä selvästikin. Teidän kiitoksenne eivät olleet mikään järjestyspuheenvuoro, joten pyytäisin nyt, että ei rikota työstyssääntöjä. Voitte lähettää vaikka kukkia, mutta ei juuri nyt. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Jos voimme, sitä, voimme siis alkaa äänestää. Hautala mietintö. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten Lavia mietintöön. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Telos Päättyy. Hyväksytty. Seuraava La Via mietintö. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Jälleen hyväksytty. Vuorossa Kaufman mietintö nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Vuorossa Grisbeck mietintö. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten Chris Sovonos mietintöön. Herra Jasoviksin koskemattomuuden pidättäminen. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraava Chris mietintö Jaroslav Ivaskievitsin koskemattomuudesta edelleen, mutta eri asiassa. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vuorossa Ferrara mietintö Filippoon koskemattomuuden pidättämisestä puolesta äänet, kättä nostamalla vastaan äänet. Yes. Tyhjää, hyväksytty, rossaa. Piirinski, mietintö. Tarkistus 62, kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty sitten siirrytään tarkistukseen 64, joka tulee nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 62. Kädet ylös, jotka ovat puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten komission ehdotus. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Demesmaker mietintöön. Nyt tässä on enemmän äänestyksiä. Kohta 11 kolmessa osassa. Ensimmä, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Toinen osa tarkistetaan koneen äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Kolmas osa kohdassa 11 käyttänyt on äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 29 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kädet ylös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 40 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 41. äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 42 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaa 58 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet. Ei, kyllä tämä oli selvä edellinen. 58 kolmas osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistua. Toinen osa kohdassa 58, niin alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä Toivottavasti ette pyydä tarkistuttamista, kai te luotatte puhemiehen. Toi osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 71. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa signomi Olen pahoillani. Tässä jäi väliin yksi kohta, nimittäin 71. Se nyt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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 78 nyt kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää me varmasti joudumme tämän tarkistamaan. Toinen osa kohdassa 78 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty juuri ja juuri. Kohta 80 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus numero kaksi kohdan 80 jälkeen. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 82, kahdessa osa, 81 kahdessa osassa menutuäänestyksen ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Kohta 82. äänestyksenä. äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kohta 88. Jälleen äänestyksenä. äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty sekin. Seuraavaksi tarkistus kolme kohdan 90 jälkeen. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmasta äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty hyvin selvällä enemmistöllä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi äänestysselitykset.